kauppasopimukset ja niiden, näiden kaikkien täytyy olla keskenään dynaamisia ja niiden täytyy pystyä muokkautumaan uusiin toiminta-aloihin. Kiitoksia kollega Peres. Sitten kaksi minuuttia herra Howitt ja myöskin työllisyys- ja sosiaalivalikunnasta.